Good morning, colleagues. Uh, can we start? Please to be seated. Huomenta kollegat, aloitamme kokouksen. Pyydän teitä istumaan. Just missing five meters for Gunnar. <laughs> Welcome. Pari metriä, että Gunnarkin pääsee. So let me open today's. Aloitamme tämän päivän Ekonin kokouksen. Ymmärtääkseni meillä on kaksi mietintöä, nimenomaan äänestykset ja sitten vielä yksi mietintö lopussa. Puheenjohtajan ilmoitukset varsin lyhyesti tänään. Ehkä hyväksymme esityslistan. Sitä voidaan ehkä pitää hyväksyttynä. Minulla ei ole mitään puheenjohtajan ilmoituksia eikä mitään kerrottavaa toimijoiden välistä neuvotteluista, koska me jo tapasimme viime viikolla. Joten mennään kohtaan neljä. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2016. Kuten te tiedätte, tämä on perinteinen mietintö, joka laaditaan pankin vuosikertomuksesta. Nyt on tilaisuus antaa omia näkemyksiämme talous- ja rahapoliittisesta kehityksestä ja miten EKP on reagoinut rahoituskriisiin. Nyt voidaan myös harjoittaa demokratista valvontaa EKPn suuntaan. Esittelijä Jonas Fernandes on täällä mukana ja varjoesittelijät, hän saa viisi minuuttia, sitten kolme minuuttia varjoesittelijöille, kaksi minuuttia muille keskustelun yhteydessä. Nyt Jonas saa puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, tänään esittelen vuo- Euroopan keskuspankin vuosikertomusta sen valvonnassa. Tähän on selkeä viesti. Nyt teille aika muuttaa rahapolitiikan suuntaa. Ensinnäkin kun ajatellaan viime vuosina tehtyjä toimenpiteitä, to, toimenpiteitä vieläkään ei ole saatu perussäännön tavoitetta, että saataisiin inflaatio kahden prosentin paikkeille. Viime vuonna inflaatio oli keskimääräisesti vain 0,2 prosenttia. Ja tähän neljä vuotta, neljä vuoden aikana ei ole päässyt tavoitteeseen. Lisäksi kun ajatellaan tämän vuoden ennusteita, inflaatio tulee olemaan 0,5 prosentissa ja 0,3 ja 0,6 2019, joten euroalueessa voi olla kuuden vuoden ajan, ajan inflaatio, joka on kaukana tavoitteesta, on selvää, että AKP on ollut myös deflaatiovaikutuksia, mutta olemme vielä kaukana, niin kuin sanoin, tavoitteesta. Ja toiseksi on totta, että talous tuntuu käyvän läpi kasvukautta, erityisesti johtuen rahapolitiikasta ja energian hinnan kehityksestä. Kasvu johtuen rahapolitiikasta on kuitenkin vakava, vakavassa riskissä keskeytyä, koska finanssipoliittinen toiminta ei ollut riittävä viime vuosina. Kuitenkin, kun ajatellaan BKT, tässä kasvaa jo myönteisissä, myönteisissä luvuissa edelleenkin, kasvu on jossakin maassa negatiivista. IMFn mukaisesti tämä kielteinen tuotantovaje on tule pysymään negatiivisissa luvuissa ainakin kahden kauden ajan vielä. Näin ollen euroalue kasvu ei aiheuta inflaatiota ja kun ajatellaan nimellis BKT se pysyy entisellään ja näin ollen inflaatio on lähellä, on lähellä 2 prosenttia ja kun ajatellaan viime kausien kasvua ja parhaimpiakin ennusteita ajatellen tulevia vuosina, niin kuin sanoin, kasvu ei aiheuta inflaatiota. Ja tämän päivän mietinnössä arvioidaan omaisuudeseräosto-ohjelmaa, yrityssektorin osto-ohjelmaa, ja se on vaikuttanut ja miten voitu rahoittaa uutta rahoit- äh, luotut, luotonantoa suhtaudumme myönteisesti kaikkiin näihin toimenpiteisiin, vaikkakin pyydämme, että avoimuus olisi suurempaa EKPssä. Ei vain ajatella sitä, miten ra- myöntää rahoitusta, mutta myös minkälaisia val- valintakelpoisuuskriteerejä käytetään kun äh, valitaan kohtaksi yrityksiä tai pk-yrityksiä. Ja kun ajatellaan EUn sitoumuksia Pariisin sopimuksen mukaisesti, niin nekin pitäisi ottaa huomioon. Sitten tarvitaan avoimuutta elarahoitukseen äh, hätärahoituksena ottavan maksuvalmiusrahoituksen ja pitää ja ottaa huomioon Kreikka. Kreikka tarvitsee solidarisuutta muulta euroalueelta edelleen siis kuitenkin on ongelmia rahapolitiikan välittymisessä, vaikkakin M1 on kasvanut tiettyllä tavalla, M3 on kasvanut vain 5 prosentin vauhdilla. Tämä osoittaa, että ongelmia on. Ja tämä näkyy myös mietinnössä esitetään muita keinoja, jotta voitaisiin olla kunnianhimoisempia, kun sovelletaan rahapolitiikkaa. Mietinnössä käsitellään myös haasteita, jotka syttyvät matalaan korkotasoon rahoitusalalla, mutta myös puolustaan sen myönteisiä vaikutuksia ajatellaan pankkien tulosta, koska näin minimoidaan järjestelmän lainojen vaikutus. Kriisissä tarvitaan eurooppalaisia ratkaisuja tietenkin. Sitten tässä pyydetään EKPltä, että se on valpas rahapolitiikassaan ja miten se voi voisi vaikuttaa siinä, että saavutettaisiin inflaatiotavoite ja voitaisiin, parantaa, ja voitaisiin parantaa myös palkkatasoa. Tällä hetkellä palkat ovat jäämätään paikalleen. Niin sitten muita kysymyksiä vielä mietinnössä. Puhutaan siitä, että on täytyy, täytyy vielä loppuun pankkiunioni, tarvitaan yhteinen tautusuojajärjestelmä ja mitä on varsin epätodennäköistä, että voitaisiin saada aikaan globaali malli käyttöön. Näin ollen kun ajatellaan euroalueen tulevaisuutta, mietinnössä tunnustetaan, että täytyisi olla tällainen eurooppalainen turvallinen sijoitusväline ja sitten omat varat EUlle Montin ehdotusten mukaisesti ja sitten voitaisiin tähän käyttää esimerkiksi EKPn rahaveroa apuna. Tässä voidaan käyttää tavallista lainsäädäntöjärjestystä ja tästä kannattaakin keskustella parlamentti myös vetomuksen budjettivaliokunnalle ja hiljattain on julkaistu lausunto, joka on johdonmukainen tämän tulkinnan mukaisesti, jota minä itse olen jatkuvasti puolustanut. Sitten meillä lopuksi mietinnössä on mukana äh, virtuaalinen valuutta ja korostetaan Brexitin vaikutusta rahoitusmarkkinoihin ja puhutaan myös EKPn hallinnosta. Sitten mietinnössä halutaan tarjota pohjaa keskustelulle. Olemme valmiit tarkistuksille, neuvotteluille muiden kollegojen kanssa ja toivottavasti saamme aikaan hyvää rauhallista keskustelua, jotta tämä saadaan hyväksytyksi tulevina kuukausina. Näin voitaisiin parantaa rahapolitiikkaa ja rahapolitiikan valvontaa, jota, jo, jonka myös kansalaiset kokevat arkipäivässään. Kiitoksia. Thank you very much, Jonas, for, for your report. Uh... Jonas, kiitoksia mietinnöstäsi. Sitten EPPstä Burkhard Hals puhuu varsinaisen varjoistelijan sijaan. Kiitos puheenjohtaja. Välittävästi Sigrid Muressan ei voi olla läsnä tämän päivän keskustelussa, mutta hänen puolestaan haluaisin kiittää esittelijä Jonas Fernandezia työstä, jota hän tähän mennessä on tehnyt Mietintöluonnos on hyvä perusta keskustelulle esittelijöiden esittelee varjostelijoiden välillä. Siegfried Muresan näkee seuraavat kolme asiaa olennaisena tässä mietinnössä sellaisena, että pitäisi esittää kenen sijainen tavoite, joka on EKPn tavoite, eli se, että täytetään sopimukset ja sitten EKPn riippumattomuus ja kolmanneksi uudistukset, jotka liittyvät EKPn rahapolitiikkaan. Ensinnäkin ensisijainen tavoitte EKPn rahapolitiikassa on ylläpitää hintavakautta, joka on määritelty inflaatiotavoitteella, joka on alla, alle, mutta lähellä 2 prosenttia on 2 prosenttia, niin kuin tällä hetkellä on todettu luonnoksessakin. Toiseksi EKP on riippumaton instituutio. Euroopan keskuspankin riippumattomuus edistää sitä, että se toteuttaa päätavoitettaan, joka on hintavakaus. Pidämme hyvänä rahapoliittista vuoropuhelua, joka varmistaa EKPn rahapolitiikan tilivelvollisuuden Euroopan parlamentin suuntaan ja yleisön suuntaan. Ja EKPn pääjohtaja Mario Draghi ei ole jättänyt tilaisuutta käyttämättä sen korostamiseksi, miten tärkeitä ovat rakenneuudistukset euroalueella. Hän on toistuvasti todennut, että yhteinen rahapolitiikka yksin ei voi stimuloida taloutta euroalueella, paitsi jos ei sitä täydennä finanssipolitiikka, joka on terveellä pohjalla ja että on vahvistavia toimenpiteitä jäsenvaltioiden tasolla. Viimeinen kohta on merkittävä siksi, että siinä luodaan suotuiset edellytykset sille, että luodaan yritystoiminnalle sopiva ympäristö, edistetään investointeja ja luodaan tätä kautta työpaikkoja, ja tätä kautta edistetään kasvuakin. Kaikki tämä on välttämätöntä, jotta meidän taloutemme elpyy. Tämä valiokunta on menestyksek toistuvasti todennut, eh, missä vuosikertomuksen osalta koski vuotta 2015, että pitäisi EKPn osalta käydä keskusteluja myöskin asioista, jotka ovat EKPn toiminnan valtuuden ulkopuolella. Ja meidän tehtävänä tulisi olla edelleenkin se, että valvottaan pankkiunionia – vuosikertomuksen osalta, joka saatiin aika myöskin muutama vuosi sitten. Ja tässä yhteydessä pitää varmistaa, että välitetään selkeä, johdonmukainen viesti Euroopan parlamentista, Euroopan kans- keskuspuolueen kansallispankin toiminnassa vuoden 2016 osalta. Tässä olisivat lyhyet kommentit, jotka liittyvät tähän Mietintöön Siegfried Muresan odottaa mielenkiinnolla syvempää keskustelua tulevissa varjostelujen kokouksissa ja haluaa kiittää esittelijää tehdystä työstä vielä kerran. Kiitos. Thank you very, very much, You have been... Kiitoksia, Burkhardt. Olet todella laadukkaasti tässä korvannut Sigridia. Sitten ESRstä herra Lunes, varjoesittelijä, mutta jos ymmärsin oikein, herra Luke puhuukin hänen puolestaan. Puhun omasta puolestani. Minäkin haluan kiittää esittelijää mietinnöstä, jonka näen lähtökohtana kuitenkin vain keskustelulle, koska se olennaisimmiltaan heijastelee sosiaalidemokraattisia näkökantoja, mistä varmasti on apua, mutta mikä ei ole sellaista, mikä saa aikaan yhteisymmärrystä, ei ainakaan ECRn kannalta katsottuna. On kaksi asiaa, jossa voisin tukea teitä. Minusta on hyvä, että mietinnössä vaaditaan sitä, että julkistetaan CSPPn osuus ja myöskin julkaistetaan, millä volyymilla ostetaan yritysluottoja. Tämä on asia, joka ansaitsee meidän tukemme. Minusta on myös hyvä se, että mietintö kiinnittää huomiota siihen, että pitäisi säilyttää käteisrahaa. Mutta tässä myöskin asia, joka liittyy EKP, mitä se, että finanssipoliittiset toimenpiteet joihin pitäisi ryhtyä, jotta olisi liian korkeita vaihtotaseen vajeita, on asia, joka liittyy millään tavalla ekp Se, minä haluaisin lisätä myöskin sen, että nimenomaan vaihtotaseen vai, ylijäämien osalta e-, e-, voidaan sanoa, että euro, Saksalla on kuitenkin kauppataseessa vaje eurofyhykkeellä. Se merkitsee sitä, että e-, Saksan tulisi vähentää finanssipoliittisia toimia, eli jotta se vähentäisi tätä vajetta sopimukset eivät myöskään kata, tai Euroopan keskuspankin valtuusta eivät myöskään kata vaatimukset, jotka koskevat sitä, että EKP tulisi tukea ilmastopolitiikkaa, jota Euroopan niin harjoittaa. Tällaisia velvoitteita EKPllä ei ole, eikä EKP toimintaan liittyy millään tavoin myöskin se, että vaaditaan eurooppalaista tällaisia eurojoukkolainoja. Tämä ei ole asia, joka liittyy millään tavalla EKP, eikä EKP ole myöskään velvoitettu tukemaan Kreikkaa. Euroopan keskuspankin mandaatti on hintavakaus, ei Kreikan tukeminen. Vaatimus, että tuettaisiin pankkeja, jotka isosta britanniasta haluavat palata eurovyöhykkeelle, on myöskin asia, joka ei liity Euroopan keskuspankin toimintatehtävään, koska Iso-Britannia ei missään vaiheessa ollut jäsen, joten oikeastaan ymmärrä, mitä EKPllä olisi mitään tekemistä tämän kanssa ja siis sillä, että Iso-Britannia ylipäätään haluaa lähteä Euroopan unionista. Ja eh, se, että eh, tulisi mm, ottaa huomiota eh, myöskin se, että varoja tuloksia tulevat Euroopan keskuspankista eivät myöskään, että niitä käytettäisiin EUn toimintaan no, ei vastaa myöskään. Esimerkiksi se pitäisi niin helpottaa rahapolitiikkaa, että ostettaisiin yhä enemmän valtion luottoja ja osakeita, joita tuettaisiin heikkokunnossa olevia talouksia. Ja myöskään ole asia, joka liittyy Euroopan keskuspankin toimintaan, ei sen valtuutuksiin, se on PSPP ja muidenkin ohjelmien osalta, jotka tapahtuvat e IAPPn toiminnasta, eivät ole sellaisia, jotka olisivat yhdistettävissä e, e, Euroopan keskuspankin toimintaan, koska ne ovat laitonta valtioiden rahoittamista monetäärisesti. Ja stressikokeet eivät ajoissa varoittaneet siitä, että enää italialaiset ja espanjalaiset pankit olivat romahtamista tilassa noille tuli selviytyneen stressikokeista, ja tämä ajatellen valvontaa, jota EKP harjoittaa Euroopan pankkijärjestelmän osalta hyvin tärkeää. Puuttuu myös viittaus siitä, että EKP kvalitatiivisella eh, helpotuksella on luonut välineen, jolla voitaisiin <clears throat> puuttua euron, EUn, euron nousuun. Ja eh, tämä viittaa myöskin siihen, että tämä eh, lainan helpottaminen on asia, joka liittyy Euroopan tuomioistuntaan, koska on olemassa kanne, joka nostettiin Euroopan, Saksan perustuslakituomioistuimen suuntaan, joka sitten välitettiin edelleen <clears throat> Euroopan tuomioistuimelle. Ja myöskin vaatimus siitä, että kun miten todetaan, että EKP ei voisi saavuttaa kasvua ilman finanssipolitiikkaa, mutta finanssipolitiikka oli EKPn osa, joten tällainen monetäärinen tavoite ei voi olla mikään tehtävä, joka EKPlle olisi, olen puhunut varmastikin enemmän kuin minulla oli aikaa. Kiitos. Thank you for, for your view. Uh... Kiitoksia teidän näkemyksestänne nyt aldesta Edustaja Tremosa. Mr. President. Uh, first of all... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi Aldon varjoesittelijä on Nils Turvaltsen paikalla tänään, joten minä hänen puolestaan tiettyjä asioita tuon esiin. Niils Turvals kiittää esittelijä Fernandesia lausuntoluonnoksesta erittäin paljon. Se on hyvin kattava teksti ja avoin mielenkiintoisia keskusteluja varjoesittelijöiden välillä. Tämä mietintö on kaiken kaikkiaan edustaja turvallisuus mielestä hyvä, mutta hän haluaisi korostaa sitä, että hyvä lähestymistapa on suora sellainen. Meillä on nyt 39 kappaletta, ehkäpä tässä on taipumuksena tuottaa suuria mietintöjä kirjallisuutta ja hän pitäisi parempana keskittyä vain siihen, mikä on nimenomaan rahapolitiikan alaa avaamatta lisäkeskusteluja muualle. Näin hän toivoisi toimittavan. Hän myöskin on sitä mieltä, että EKP on tehnyt hyvää työtä, mutta haluaa muistuttaa siitä, että monet toimet, joihin on ryhdytty, eivät toimi ilman lisätoimia kansallisella tasolla. Kun politiikkaa nyt jatketaan, jäsenmaat voivat luottaa vain rahapolitiikkaan ö, äh, olemassa olevien rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi. Turvallisuus on sitä mieltä, äh, ja tämä on kanta, jonka suuri osa ryhmästämme jakaa. Se pitäisi ottaa huomioon. Sitten vielä yksi asia, kappaleet 7 ja 8 mietinnössänne, kun te puhutte tästä rahoista. Kuten monet äh, jäsenet en ole oikein kotona, niin tämän ehdotuksen kanssa. Ehkä tämä voisi olla keskustelu, jota varjoesittelijät käyvät keskenään, mutta kun puhutaan nimellisestä BKT-kasvutavoitteesta, tämä on jotakin, mikä on vaikeaa monille meidän ryhmämme jäsenille. Vaikea tämä olisi meille hyväksyä. Ja lopultakin eh, vielä yksi neuvo. Viime vuosina EKPn kertomus on nauttinut hyvin suurta kun kannatusta. Täysistunnossa noin 80 prosenttia äänesti sen puolesta. Tämä ei ole sitova kertomus, mutta se on hyvin merkittävä sellainen. Jos parlamentti saa suuren enemmistön aikaan. Menneisyydessä olemme onnistuneet suurella enemmistöllä esimerkiksi avoimuuskysymyksiä parantamaan. Vuonna 2012 saimme aikaan äm, tavoitteiden julkaisun. Vuonna 2015 hallintoneuvoston tietojen julkaisuja. Ja muutama kuukausi sitten äh, 45 tämän valiokunnan mm, jäsentä lähetti kirjeen EKPlle ja me saimme CSP-asiassa tietoa. Me saimme asiasta siis tietoa ja ryhmäni on sitä mieltä, että on parempi, että meillä olisi laaja enemmistö sen sijaan, että meillä olisi teoreettinen ideologinen voitto joidenkin kantojen eduksi jotka saattaisivat parlamenttia tukea, mutta heikentää EKP tämän talon ulkopuolella. Kiitoksia. Group. No. Kiitoksia teidän ryhmänne, ryhmänne kannasta. Sitten Guesta edustaja Papadi Muulis, mutta hän ei ole paikalla, joten häntäkin korvaa Toinen puhuja. Speak. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja puhuu siis Kuen varjoesittelijän puolesta. Hän ei päässyt tähän keskusteluun mukaan ja luen hänen nimissään joitakin kommentteja. Viime vuosina EU on saanut vakavia ongelmia koskien talous- ja rahapolitiikan hallinnot. Ikävä kyllä ratkaisut, joita EKPn kaltaiset toimijat ovat esittäneet, eivät riitä ratkaisemaan ongelmia, jotka monta kertaa johtuvat näistä samoista instituutioista itsestään. Valiokunnassa meidän pitää ottaa huomioon huomioon eri kysymykset roolissa, joka EKP tällä hetkellä on pankkijärjestelmän alistaminen systemaattisille kriiseille ja maksuvalmiusongelmat, joita on joissakin pankissa jatkuvasti, ja EKPn itsepintaisuus toiminnassaan. Nämä ovat kolikon kaksi eri puolta. EKP on kyvytön antamaan todellista euro, yleiseurooppalaista politiikkaa, ja tämä pitäisi ottaa huomioon valiokunnassa. Politiikan välineitä, joita voitaisiin ehkä myönteisessä mielessä käyttää niin kuin määrällistä elvytystä, niitä ei ole kunnolla suunniteltu eikä täytäntöönpanto ajoissa. EKP oli tässä toiminnassaan jäljessä, eikä se on estänyt likviditeettiä kömpelöllä tavalla. Ja Tämä kaikki on johtanut monta kertaa hintojen nousuun. EKP on pystynyt suojelemaan jäsenvaltioita äh, korkoerolta ja miten se on vaikuttanut esimerkiksi äh, eläkerahastoihin joihinkin köyhimpiin yhteiskunnassa. Tämä pitäisi ottaa huomioon. Näin, näin ollen EKP pitää todellakin pyrkiä vakavissaan ratkaisemaan nämä huolestuttavat ongelmat. Ei ole kyse vain euroalueen heikoimmista talouksista, vaan myös kokonaisuudessaan yhteisvaltuudesta. Mutta haasteisiin pitää tarttua nyt eikä kyse ole vain EKPn politiikasta, kyse on myös itse toimielimen luonteesta. Tarvitaan demokraattisen malli ja täyt- tämä on usein luonnehtunut EKP. Tässä sen pitää olla demokraattisempi, se on ennakkoedellytys. EKP, joka ei pysty painostamaan jäsenvaltiota tehdessään päätöksiä suljetun ovien takana, sen pitäisi toimia täysin avoimesti vastuuvelvollisella tavalla. EKP tar- e- Eurooppa tarvitsee EKP, joka julkaisee poliittiset ehdotuksensa, tarvitsee EKP, joka ei pelkää äh, antaa suojella epäkohtien, epäkohtien, epäkohtien paljastajien, paljastajia Äh, syyttävät EKVtä huonosta hallinnosta, e, turistiriidoista ja liian, liian säästöpolitiikasta. Puheenjohtaja, e, muutokset, joihin EKP pitää ryhtyä, eivät ole vain pitkän aikavälin muutoksia. EKP täytyy myös tehdä sellaisia muutoksia, jotta jotta EU voi pikkuhiljaa muuttua edistyksellisemmäksi ja alkaa kehittyä. Herra Papoli Muuluksen nimissä haluaisin toivottaa onnea esittelijä Fernandesille ja kollegani nimissä toivon, että saamme hyvän keskustelun aikaan tästä mietinnöstä tulevina viikkoina. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi vihreistä Molly Scott. Actually going to be myself. I'm sorry to... Niin on oma itseni tällä kertaa. Minäkin haluan kiittää esittelejä. Minusta herra Jonas on tehnyt erinomaista työtä tässä. Tämä on todellakin arvo työtä. Ajattelen niitä monia taas haasteita, jotka EKP on kohtaamassa. Mitä tulee kohtaan kahdeksan, jossa pyydetään, että EKP harkitsisi intervallisen tavoitteen täydentämistä nimellistä BKT kasvavalla tavoitteella. Tämä on ehdotus, jota voimme tukea. toimimisen ehdotusta joka on kohdan seitsemän lopussa, että EK eh, harkitsisi eh, pidempiaikaisen antamista kotelauksen jatkuvien olokorkoista lainojen avulla. Meidän mielestä tämä voitaisiin yhdistää jonkinlaiseen ehdollisuuteen, jotta voisin nohdan pankkiresursseja kestävään toimintaan. Kuten esittelijä on todennut, pankkien eh, omaisuuserien osto-ohjelma on asia, joka on vaikuttanut myöskin. Euroopan talouteen meitä olla kuitenkin varovaisia siinä, miten sitä asteittain lopetetaan, mutta johtopäätöksenä on kuitenkin se, joka liittyy markkinan vääristymisvaikutuksiin, joita tällä ohjelmalla on. Olemme tietoisia, että mielikuvituksekkaampi räjähdystapa olisi paremmin äh, kansalaisia kuin nykyinen näyttäisi, kun sillä on enemmän yrityksiä ja investoijia. Ajattelen suurempaa avoimuutta, jota ei kopioitu harjoittamaan. Meidän paljon valiokuntamme toimien ansiosta, jos myöskin Koema Ramon oli aloitteen tekijänä, me pidetäänkään sitä, että eh, joko pieni ulkaisut se, mitä on sen hallinnassa on, mutta me kuitenkin sitä mieltä, tarvitaan lisää voi myöskin se, että voitaisiin katsoa, että paljastettaisiin eri yritysten osakkeiden arvo, jotka ovat pankin hallinnassa, mitä tulee sitten sitten siihen, että tämä ei olisi ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa, tämä toiminta, kuten tavoitteet. Minä kysyisin kuitenkin sitä, että se, että keskittyisin pelkästään velkakirjojen, joukkovelkojen nostamiseen olisi asia, joka voisi johtaa siihen, tuettaisiin fossiilisten polttoaineiden tuotantoa. Erinomainen työ on tehty viime talven aikana yksikössä osoittuu sitä, että paljon kirjoja ostivat myöskin Shell, VPS ja niin edelleen. Huolissamme siitä, että kierretään myöskin pankkiunionin sääntöjä, jotka kuten miksi Pankko Larin tai Venetsian pankkien maksukyvyttömyystilanteissa on hyvin tärkeää, että EKP kiinnittää huomiota tähän tilanteeseen, miten parlamentana voisimme välttää sitä, että kierretään kriisin jälkeistä ja säädöspuitetta, niin että voitaisiin estää tällainen moraalinen riski, joka voisi johtaa tulevaan epävakauteen. On myöskin tärkeää, että EKP suunnittelee tulevat yhteytensä Lontoon Cityin siinä vaiheessa, kuin Iso-Britannia on ulkopuolinen kolmas maa. On tärkeää, että tämä asia on jossain vaiheessa esille. Meistä on tärkeää korostaa myöskin sitä, mikä merkitys on Iso-Britannian verotuloilla sen jälkeen, kun iso poistuu EU-sta ja e mikä on sen rooli selvityskeskuksena meillä pitäisi olla myöskin sekä kuva siitä, miten sopeutus voitaisiin tehdä ja miten vähentää investointien epäonnistumista, jos neuvottelut eivät ole onnistuneet, tulokseen eikä tapahdu järjestyksellisen mukaista poistumista EU-sta. EFDD, Marksia EFDDstä Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta muutamia asioita tässä huomaamme että muutamat asiat ovat askeleet eteenpäin verrattuna aikaisempaan, mutta on aivan mahdoton meillä hyväksyä ähm, euroaluetta koskevia johtopäätöksiä ja EKPn politiikkaa annettuna. Keskuspankki nykyisin ei pysty tyydyttämään tarpeita, erilaisia tarpeita, joita jäsenmailla on, niille, jotka ovat ähm, eri inflaatio- ja ähm, korko tason piirissä. Meidän täytyy pohtia näitä kysymyksiä ja meidän pitäisi aivan paljon syvällisemmin pohtia äh, rahapolitiikkaa. Viittaus äh, tässä yhteydessä ostoihin myöskin äh, liittyy siihen, että kun rahapolitiikan tietty nouseva vaihe on ohitettu ja kun kasvua syntyy, ongelmat häviävät, mutta euron vanhat ongelmat palaavat laskun saattaessa ja taantuman yhteydessä ongelmat ovat vielä pahempia kuin ennen. Meidän täytyy tietyllä tavalla tätä epätasapainoa tuoda selkeämmin esiin ja meidän täytyy, eli me näin tee, seuraamukset ovat hyvin vakavia, jos tässä yhteydessä emme pohdi syvällisiä ongelmia, vain vain pinnallisia sellaisia. Rahapolitiikka ei voi kaikenlaisia erilaisia tarpeita eri inflaatio- ja korkotasotilanteissa tyydyttää. Eli meidän pitäisi näistä perusperiaatekeskusteluista lähteä. Meillä on myöskin hyvin perustavanlaatuisia pankkiunioniin liittyviä kysymyksiä, joihin eh, liittyy myöskin epätasapainoa. Myöskin me tulemme esittämään pohdintoja näihin elementteihin liittyen ja varjostelijan kokouksissa ja tulevissa kokouksissa minä tulen näitä esittämään. On myöskin hyvin tärkeää tuoda esiin selkeästi se, että nykyinen rahapolitiikka on liiallista, se on hyvin poikkeuksellista, se välittää reaalitalouteen yhä enemmän – ja kun tarkastelemme työttömyyttä, päädymme tilanteisiin, jossa työttömyys on todellisuudessa paljon korkeampi kuin Eurostatin tilasto tietyistä maista. Ja jos me nyt pohdiskelemme tätä rahapolitiikkaa ja sitä, tuottaako se todellista hyötyä vai onko meillä riski luoda kuplia, Itse asiassa todellisuudessa havaitsemme, että hyvin vähän rahapolitiikasta on siirtynyt reaalitalouteen. Tällainen rahapolitiikka, meidän tulee pohtia, onko se todella tehokasta vai onko se tietynlainen huume. Ja meidän pitää myöskin kantaa vastuu siitä. Meidän tulee keskittymään esittelijän kanssa näihin kysymyksiin ja tulen esittämään huomioita. Tilanne vaikuttaa vakaalta tällä hetkellä, mutta äh, kun talouden sykli kääntyy laskuun kohta, seuraamukset saattavat olla erittäin vakavia. Me tulemme siis nämä asiat esittämään, kuten ne ovat. Kiitoksia. Thank you very much. And the last um, on my list of shadows. Kiitoksia viimeisenä. Edustaja Annemans. Also representing myself. Edustan myös itseäni. Kollegat Furli. Hyvät kollegat, tämä mietintö on täysin kaukana todellisuudesta tässä yhdistetään EKP rahapolitiikasta ja sen annetaan jopa sen lisätä kuukausitason ostojaan ja kehotetaan tähän, ostaisi myös osakkeita. Esittelijä on sitä, mitä EKP pitää laajentaa mandaattiaan ja entisestään. Tämä näkyy tänä kesänäkin, kun Saksan kaasluen perustuslakituomioistuimessa on liian vähän merkkejä siitä, että se yrittää rahapuolisen valtuutensa, vaan tämä määräinen elvytys tuntuu sopivan EKP-mandaattiin. Rahapolitiikka kuuluu EKP kansalliselle keskuspankille ja sitten taas talouspolitiikka kuuluu jäsenvaltioille ja finanssipolitiikka tuomioistuimen mukaan. EKPtä, ei, se, tätä ei voida enää pitää rahapoliittisena toimenpiteenä, vaan taloudellisena toimenpiteenä määräinen elvytys siis kuuluisikin jäsenvaltioille ja niiden toimivaltuuteen. Tämä näkyy lehdistötiedotteesta, jota tässä luen englanniksi Saksan tuomioistumista. Se merkit osoittavat, että EKPn päätös, joka liittyy omaisuuserien osto-ohjelmaan, rikkoo rahapoliittista <clears throat> sääntöä rahapoliittisesta rahoituksesta ja ylittää EKPn mandaatin näin rikkoen ja puuttuen jäsenvaltioiden to- toimialan tietysti tässä tämä on perintöä Angela Merkeliltä 2000 2010 Merkel teki Italian ja Ranskan kanssa poliittisen sopimuksen tukea Kreikkaa ja äh, uhrasi Mastin sopimuksen säädökset, että ei harjoitettaisi rahapoliittista rahoitusta. EKP harjoittaa politiikkaansa ja to, riippumattomuus kuitenkin oli erittäin tärkeää rahapoliittisessa järjestelmässä Euroopassa. On todella välttämätöntä, että Euroopan parlamentti ainoana toimielimenä joka voi vetää EKPn vastuuseen, ryhtyy toimeen, jotta EKP toimisi alkuperäisen mandatinsa mukaisesti uudestaan. Tämä, näin ollen tässä mielessä toimitaan aivan toisenpäin, emmekä voi sitä tukea. Tämä ei ole todellakaan realistista ja unohdetaan se, että EKP ylittää mandaattinsa ja keskuspankin poliittinen riippumattomuus on kärsinyt ja se on uhrattu äh, rahaunionille. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, we don't... Kiitoksia. Nyt ei ole ketään muuta puheenvuoroa pyytämässä puheenvuoroa, joten Jonas voi vielä jatkaa, jos hän haluaa loppukommentit esittää. Bueno, muchas, muchas gracias. Kiitoksia. Yksinkertaisesti haluaisin kiittää kommenteista ja arvioinneistanne tässä ensimmäisessä mielipiteen vaihdosta. Odotan jo käsimättömänä tarkistuksia teiltä ja muilta kollegoilta tarpeen mukaan, että voidaan alkaa neuvottelut. Ja tartun tässä äh, kollegani Ramonin kommentteihin viime vuosina olemme neuvotelleet laajoista äh, sopimuksista ja minä olen osallistunut näihin neuvotteluihin ryhmäni nimissä ja samassa linjassa toivon, että kun on keskusteltu neuvoteltu, päädymme tässäkin tapauksessa mietintöön, jo, jonka valiokunta enemmistönä hyväksyy ja tukee sitä. Kiitoksia. Sitten vielä lopuksi herra Rampon, joka haluaa lyhyen puheenvuoron ja sitten lopetamme tämän keskustelun. Muchas gracias, señor presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin sitten herra Onasille, joka on tehnyt erinomaista työtä ja muille, jotka ovat tehneet työtä tässä asiassa. On kaksi muuta asiaa, jotka voisivat korostaneet asioita. On olemassa tämä talletustakuu eurolla ei ole sitä uskottavuutta, joka sillä pitäisi olla, eikä unioni, pankkiliitollikaan, eikä tällä, ää, tällä takuujärjestelmällä, joka olisi olemassa. Joten missä on se kanava, tämä, missä voidaan luoda tämä, jolloin kun koko maailmasta odottamista tämä tämän kautta on liittyy poliittisiin esteisiin, jotka ovat tuottamassa. Minä haluaisin, että korottaisin, korottaisin tätä takuun merkitys on olevan laatusta sille, että on pankkiunioni. Jos olemme rehellisiä, minä olen Eurooppa-henkinen, mutta pitäisi olla takuita, jotka on vain hyväksytty, joten hanke, jonka otan käyttöön käytännössä. Tällainen järjestelmä se mitä varmuus juridisesti, pitää myöskin luoda varmuutta markkinoille, koska tällä hetkellä minä haluaisin pyytää ryhmän jäseniltä, että, että kysyvät tästä asiasta, että meillä on pankkiunioni, jossa tuota, kaikki ne kansainväliset toimet, joita pankit, joita pankit tekevät, jotka liittyvät rahoitukseen, että kaikki tämä eurooppalaistuminen, joka liittyy pankkiverkostoon, ottaa askeleen taaksepäin ja on menetetty miljardeja euroja. Ja tämä on siis nyt saksalaisille pankille takautta ollaan tapahtumassa sitä, että uudelleen kansallistetaan pankkien toimintaa. Tämä on asia, josta pitäisi sitä kysymyksiä. Thank you for your intervention. So we are at the end. Kiitoksia puheenvuorosta. Nyt tämä asia on loppuun käsitelty. Siis vielä 13. syyskuuta mennessä pitää tarkistuksia, niitä käsitellään 90. lokakuuta. Äänestetään 20. 21. marraskuuta ja täysistunnosta ei ole vielä päätetty, joten kiitän teitä mielenkiintoista toisesta, vaikkakaan ei niin kovin konsensushenkistä keskustelusta. Sitten mennään kohtaan numero viisi. Tässä on kyse meidän lausunnostamme Liben mietintöön aihe jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroinen tunnustaminen tärkeä kysymys tietenkin. EU on ryhtynyt moniin toimenpiteisiin ja on parantanut eri lainsäädäntöään. Mehän tiedämme, että menetyksen tuomitseminen rikostoiminnassa on hyvin tärkeää siinä, kun halutaan ennaltaehkäistä rikollisuutta ja toimia terrorismirahoitusta vastaan. Esittelijämme on Fulvio Martuccello ja hän saa jopa seitsemän minuuttia puheenvuoroon varten. Ole hyvä. Grazie. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin tämä on hyvin tärkeä keskustelua, jota me käymme. Tämä on hyvin luontoinen kysymys, jotta voisimme välttää sen, että rikos kannattaa. Tämän menettelyn myötä itse asiassa me pyrimme siihen, että me välttäisimme tilanteen, jossa rikoksesta voi hyötyä. Olen tyytyväinen voidessani esitellä tämän lausuntoluonnoksen näin tärkeään teemaan tänään ja olla tämän lausunnon valmistelijatematiikka, jonka parissa teemme nyt töitä, on kehittynyt mielenkiintoisella, hyvin relevantilla tavalla. Ja tässä pyritään siis lainvastaisesta toiminnasta saavan hyödyn rajoittamiseen. menetetyksi tuomitseminen on kaikkein tehokkain tapa puuttua rikolliseen toimintaan ja rajoittaa sen uudelleen aloittamista. Näin tartumme siihen, mikä on rikoksen polttoainetta, nimittäin rahaan. Ja tämä tuo esiin sen, kuinka tärkeää on saada kattava toimi, jotta me voisimme harjoittaa valvontaa Euroopassa ja puuttua järjestäytyneen rikollisuuden toimintaan. Europolin hiljattainen tutkimus, johon komissio omassa asiakirjassaan viittaa, osoittaa, kuinka Euroopan unionissa laiton toiminta tuottaa 110 miljardia euroa – ja 29 prosenttia rikollisen toiminnan hedelmästä jää rikollisten käsiin. Ja nämä tulot sitten investoidaan uudelleen rikolliseen toimintaan ja tästä syystä meidän roolimme pitää olla se, että tehokkaasti pyrimme estämään tämän parantamalla rakennetta niin, että me voimme sekä jäädyttää että tuomita menetetyiksi näitä varoja. Me olemme samaa mieltä siitä, että tarvitsemme menetetyksi tuomitsemiselle tehokkaan menettelyn Euroopan tasolla. Ja kuten myöskin Euroopan komissio on todennut, meidän täytyy luoda keskinäinen tunnustaminen oikeuden päätöksille. Se on aivan avainasemassa turvallisuuden kannalta, jos me analysoimme nyt ähm, erilaisia välineitä, joita on olemassa, jotka keskinäisen tunnustamisen kautta tunnustetaan. Ähm, Harmi, harmonisointi tapahtuu Euroopan parlamentin neuvoston puitedirektiivin kautta, ja tässä ajatuksena on laajentaa toiminnan kenttää niin, että me voisimme ylittää ne rajat, jotka tekisivät toiminnasta vähemmän tehokasta, ja näin Euroopan oikeus voisi pohjata vahvistettuun oikeudelliseen yhteistyöhön sekä rikosoikeudellisessa että yksityisoikeudellisessa kysymyksissä. Kuitenkin näin me pääsisimme luomaan lopulta järjestelmän, eh, joka tekisi mahdolliseksi eh, tunnustaa muissa jäsenmaissa tehdyt oikeuden päätökset eh, keskeisen tunnustamisen kautta eri jäsenmaissa tarpeellisella tavalla. Tässä tuli myöskin esiin, kuinka välttämätöntä on rajat ylittävä yhteistyö e, tuomioistuinten ja kansallisen toimivaltaisten viranomisten välillä. On ensiarvoisen tärkeää, jotta voisimme e, tasapainoittaa unionin rahajärjestelmää, toimia näin näin tarkoituksenamme on ollutkin ollut normatiivista puitteistoa laajentaa niin, että ottaisimme mukaan sekä keskinäisen tunnustamisen että jäädyttämisen ja menetyksen tunnustamisen. Ja tämä koskee sekä rikosoikeutta että hallinto-oikeutta meidän mielissämme. Me lähdemme sellaisesta perusperiaatteesta, että asetusta voitaisiin soveltaa kaikkiin niihin tilanteisiin, jossa menetyksi tuomitseminen on tehty oikeuden päätöksellä tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksessä. Tämä on siis elementti kolme. Ja menetyksi tuomitseminen liittyy rikosoikeudellisiin rikoksiin tai yksityisoikeudellisiin tapauksiin. 50 prosenttia summasta olisi tarkoitus menetyksen tuomitsemisen jälkeen joko toimeenpanevalle jäsenmaalle tai pyynnön tehneelle jäsenmaalle suunnata, kun menetyksen tuomitsemisen kautta on takavarantoitu 10 000 euroa tai sitä pienempi summa. Tämä järjestelmä otettaisiin käyttöön. Tarkoituksena on luoda kompensoiva järjestelmä. Usein tässä yhteydessä tarkastellaan myöskin ähm, erilaisia kyllisiä kysymyksiä omaisuudesta. Ja kun rikollisella saattaa rajat ylittävästi olla varoja eri jäsenmaissa, menetyksiin tuomitsemisen tekevä toimija tai päätöksentekijä on nykyisin ennen kaikkea kansallinen ja näin me tarvitsemme kompensaatiojärjestelmän, kuten tuossa aikaisemmin mainitsin. Ja aivan lopuksi haluaisin mainita, että jos me haluamme, kuten komissiokin on todennut, korjata sen, että nykyjärjestelmä valitettavasti ei toimi, Ja kun olemme huomanneet, että huumekaupasta saadut varat äh, eri jäsenmaissa ovat äh, sellaisia, että niitä ei ole voitu tuomita menetyksi vain siksi, että meillä ei ole oikeudellisella tasolla riittävää räätyyttävää yhteistyötä. Valitettavasti tiedämme, että huumekauppa on väline, jota kaikki järjestäytyneen rikollisuuden järjestöt käyttävät rahoittaakseen – omaa toimintaansa, erilaista toimintaa. On aivan selvää näin, että meidän täytyy ryhtyä toimiin ja näin minä aion tehdä yhdessä mukana olleiden kollegoiden kanssa. Kiitoksia. Shadow for SND is Mr. Ivan, uh, up to four minutes. Sitten uh, edustaja Evan, neljä minuuttia. Uh, În primul rând, felicitări domnului raportor pentru munca depusă. Olen onnitella esittelejää tehdystä työstä. Tämä on mietintö, jota me tuemme täysin. Olemme yhtä mieltä siitä, että on hyvin tärkeää, että kansalliset viranomaiset saattavat vastuulliset osapuolet tuomioistuimen eteen. Ja on tärkeää, että menetykset saadaan perittyä takaisin ja että myöskin rikossa kautta hankitut omais, omaisuus jäädytetään ja tuomitaan menetetyksi. Joten meidän tulisi keskittyä siihen, että neutralisoitaisiin kaikki nuo varat ja joissakin tapauksissa voisimme laajentaa kenties tätä eri muihin omaisuuselin kuin äh, varsinaiseen äh, likviditeettiin omaisuuteen. Voitaisiin lisätä, lisätä myöskin verokierto, markkinoiden manipulointi, erilaisten indeksien äh, manipulointi, rahoitukseen liittyvien sopimusten, joita käytetään esimerkiksi investointi varastojen rahastojen suorituskykyyn kohta kolme on asia, jota on vaikea panna toimeen tätä maksimi tuomiota kanssa vähintään kolme vuotta. Me puhumme tästä asiasta vielä varjostelun kokouksessa. Tulemme tekemään ehkä joitakin tarkistuksia asiaan. On myöskin tärkeää puhua siitä, että joissakin maissa Euroopan unionin ulkopuolella varmistetaan anonyymius silloin kun myös korruptoiduista henkilöistä, jotka lähettävät rahaa näihin maihin, joten Euroopan unionin täytyisi olla tietoisempi kolmansista maista ja äh, pyrkiä äh, vähentämään tällaista varojen lähettämistä ulkopuolelle sellaisiin maihin, joissa suojellaan näiden varojen haltijoiden anonyymiyttä. Meidän tulisi myöskin kenties harkitaan diplomaattisia toimintatapoja, mutta puhun asiasta yksityiskohtaisemmin varjostelijan kokouksessa. Much. Now we have, uh, Kiitoksia sitten edustaja Viering Aldesta. Dear colleagues, Kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin kiittää herraa e, esittelee hän mietinnön kun ajatellaan neljä eri lausuntoa, jotka on esitetty näin, että e, esitellä pitää neljä B-vaihtoehtoa parhaimpana näin jäädyttäminen ja menetyksen tuomitseminen kuuluu yksityisoikeudellisesti ja rikosoikeudellisesti tämän säädöksen alaan. Olen valmis keskustelemaan näistä kysymyksistä, mutta pitää myös varmistaa se, että järjestelmä edelleenkin sopii yhteen niiden kaikkien muidenkin jäsenvaltioiden kanssa. Olen tyytyväinen aloitteesta laajentaa artiklan kolme listausta. Ei tarkoita sitä, että olisi samaa mieltä kaikista ehdotuksista. Kuitenkin kaikki kaikista vaihtoehdoista voidaan kyllä keskustella. Jotkut tarkistuksista, jotka liittyvät siihen, ottaisiin mukaan rahoitusmarkkinat ja aivan erityisesti korostetaan väärinkäytöksiä tässä mielessä. Haluaisin kysyä esittelijältä, minkä, näin, tää, miksi näin on kes, painotettu. Mikä erityinen ongelma on, johon haluatte tässä pureutua ja miksi se ei ole mukana tämänhetkisessä lainsäädännössä jo nyt? Hallinto ja Temityksen tuomitsen tuomittu omaisuus olisi hyvä, että on komissiolle, että niitä rahat, on saatu äh, tämän prosessin mukaisesti, jaettaisiin tasaisesti vaativan ja täytäntöönpanevan jäsenvaltion kesken alle, jos summan alle 10 000 euroa. Kuitenkin haluaisin kuulla enemmän jaetaanko tämä 50-50 siis tasan ja onko ehkä muita ehdotuksia tehty asiasta. Kiitän tästä mietinnöstä ja odotan jo mielenkiinnolla keskusteluamme. Uh, Vain tarkistaa, onko täällä joku ESRstä paikalla. Heillä pitäisi olla varjoista, mutta kukaan ei ole paikalla, joten nyt sitten käännyn vihreiden puoleen. Eva Jolie. Your four minutes. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää suuresti Fulvio Marcelloa tästä lausuntoluonnoksesta. Me tuemme täysin ajatusta siitä, että meillä olisi tästä asetus tästä hyvin tärkeästä kysymyksestä, siitä, että keskinäistä tunnustaisimme toisten jäsenmaiden tekemät jäädyttämis- ja menetykset tuomitsemispäätökset. Tämä johtuu siitä, että hyvin paljon varoja haihtuu koska neuvoston puitepäätöksen menettely ei toimi hyvin. Eli me täysin tuemme sitä ajatusta, että vahvistettaisiin tätä oikeudellista puitteistoa. Olemme myöskin täysin sen kannalla, että rikosoikeuden pyynnöt otettaisiin mukaan, mutta luonnollisesti myöskin päätökset jäädyttämisestä ja menetyksi tuomitsemisesta, jotka tapahtuvat siviilioikeudessa. Me siis tuemme tätä laajaa vaihtoehtoa lausunnossa. Te voitte luottaa meidän tukeemme. Thank you very much. I don't... Kiitoksia. Barbara Kappel ei ole paikalla eikä muitakaan. Vastaus, haluaako joku vielä puhua kahden minuutin ajan? Ei löydy halukkaita, joten palataan herra Matucelloon. Hän voi lopettaa tämän keskustelun. Kiitoksia. Kiitän varjoisettelijoita ja puheenvuoron käyttäjiä, eh, sillä eh, nämä esiin tuodut asiat vaikuttavat eh, omalta osaltaan rikastuttavasti tässä lausunnossa. Meillä on mielenkiintoisia vaiheita edessämme. Me voisimme tehdä tekstin parissa töitä. Ennen kaikkea meidän pitää pyrkiä siihen, että pääsemme tavoitteeseemme, nimittäin siihen, että todellakin rikoksen hyödyt saadaan tuomittua menetetyiksi. Ja tässä yhteydessä mehän jo muistutimme siitä, että nämä rikoksella saadut varat ovat ikään kuin polttoainetta, joita käytetään lisärikosten tekemiseen. Mitä tulee sitten kysymyksiin tässä lausunnossa, subsidiariteetti on yksi kaikkein tärkein. Haluaisin muistuttaa vielä siitä, me voimme keskustella prosenttiosuuksista kompensaatiossa ja voimme keskustella myöskin siitä, mitä rikoksia listalla on. On aivan selvää, että meillä on suuri haaste. Me voimme valmistella sellaisen tekstin, jossa Ähm, menetyksi tuomitseminen olisi tehokas ja näin. Tästä tulisi todellinen ähm, lannistava tekijä rikoksen suunnitteluun. Äh, odotan mielenkiinnolla, sulla mielenkiinnolla työtä kollegoiden kanssa ja mielipiteiden vaihtoa tästä asiasta. Kiitoksia. Thank you very much, rapporteur. Uh, so this is basically... Kiitoksia tässä keskustelumme. Muistan vielä aikarajoista tarkistukset pitäisi jättää 12. syyskuuta. Niitä käsitellään 90. lokakuuta. Tästä äänestetään Ekonissa 6. marraskuuta. Ja tietämme, tämähän on vain lausunto Liben tekstiin. Kiitän kaikkia osallistumista. Nyt voimme keskeyttää kokouksen 15 minuutiksi ja palata sitten äänestämään. Nähdään kohta. So chair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 Dear colleagues, welcome. We start the... Hyvät kollegat, tervetuloa. Aloitamme nyt äänestyksemme. Ja pyydän, että aivan aluksi tekisimme testin. Laittakaapa äänestyskortit laitteisiin. Nyt äänestys alkaa testi kierrosta varten. One to vote. But... Yksi kollega vielä äänestää. Hienoa, nyt voimme päättää tämän testin. Kaikki toimii. Nyt oli Scott Caton lausuntoluonnoksesta. Aloitamme. Tämä käsittelee paljasta, väärinkäytösten paljastajien suojelua. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän vielä. Äänestys alkaa. Vote. APP discussing. Okay. Can I close the vote? Nyt voimme päättää äänestyksen. okay. vote is closed. Äänestys päättyy. Is adopted. Um, as... Tämä on hyväksytty, joten siirrymme seuraavaksi uh, äh, 35 tarkistuksen puolesta vastaan. Tyhjää. SND taisi tukea. Nyt pahoittelen täytyy tarkistaa. Uskon, että tämä hyväksyttiin, mutta en nähnyt kaikkien käsiä, joten tarkistus 35 aloitamme äänestyksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Adopted. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Vote is Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi K Tarkistammekö vielä? Tarkistus. Äänestys alkaa. Still two colleagues. Kaksi kollegaa äänestämättä. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi. Tämä oli Q. Tämä olikin J puheenjohtajakorja, kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 79 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. Tarkistamme vielä tarkistuksen 81. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 81 puolesta. Puheenjohtaja korjaa 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan Tarkistamme tämän. Tarkistus kahdeksan äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi C puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. ja korjaa tarkistus 15 puolesta. Vastaan tarkistamme tämän. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi D puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme tekstistä kokonaisuudessaan näin muutettuna. Sähköinen äänestys, äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 36 puolesta. Ei tyhjä anteeksi, 13 tyhjää, eikä yhtään vastaan. Onnittelut esittelijälle. Nyt siirrymme edellisestä äänestyksestä ylijääneisiin äänestyksiin. Kyseessä on toinen osa talousarvioluonnoksesta. Esittelijänä Markus Ferber. Kuten muistatte, Tämä liittyy huomioihin. Budjettikohdista äänestettiin jo kompromissi A, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan. Tarkistamaan tämän. 21 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme tämän äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty äänestystekstistä näin muutettuna. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 37 puolesta 9 vastaan 4 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Please I just want to express... Uh... Haluan vain ilmaista huolestuneisuuteni. Minua yllättää se, että Markusin mietintö sai näin lain enemmistön taakseen. Onko Markus nyt tässä hiukan menettänyt tällaista kärkevyyttään? Tässä on minusta hiukan liikaa tällaista kompromissihenkeä siihen nähden, että hän on CSUn jäsen. No, there has been a positive... Minä olen sitä mieltä, että kuten tiedätte, myönteistä kehityskulkua on tapahtunut viime päivinä ja uusia kompromisseja saatiin aikaan, joten me hyvin vahvasti tuemme tätä. Evolution of tätä Markuksen kompromissimielistä edistystä. We will never know, but uh, we know you're becoming really too kind. We had... Sahtunut aivan liian Me emme äänestäneet viime viikolla, mutta me olemme kokeilla olisiko enemmistö. Uh, The next point. Me siirrymme nyt seuraavan asian esityslistalla. Kyseessä on Marisa Matiasin mietintö koskien eriarvoisuuden torjuntaa työpaikkojen luontia ja kasvua edistävänä tekijänä. Tämä on empel valiokunnan mietintö on annettava lausunto. Nyt pyytäisin, että olisitte hiukan hiljempaa, älkää puhuko kovaa. Emplin lausunto on kyseessä. Me olemme tarkastelemassa tänään tarkistuksia. Esittelijä saa puheenvuoron. Marisa Matias, olkaa hyvä. Robert. Kiitoksia, Roberto. Obrigada, obrigada Roberto. Uh, bem, uh, queria começar por agradecer, antes de mais... Alkuun haluan kiittää eri kollegoja, varjoesittelijöitä tarkistuksista, joita on tehty. Kyseessä on lausunto epätasa-arvoisuuksista, hyvin laaja aihe se ei liity vain talouteen, vaan myös vähän tällainen sosiaalipoliittinen kysymys myös. Ja koska nyt on kyseessä Ekon valiokunta, niin mielestäni lausunto ja myös kompromissit pitäisi tavallaan sovittaa meidän toimivaltuuksiimme. Ja yritän varmistaa, että tekstissä keskitytään tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Olen lähettänyt kollegoille kompromissiehdotukset ja tässä tarkoituksena on laatia joukko uusia kohtia aiheista, jotka aiemmin on jää, ovat jääneet ulkopuolelle, koska teksti oli aikaisemmin rajoittuneempi, mutta monet näistä aiheista tulivat esiin ja eh, tarkistuksissa, joita kollegat olivat tehneet. Joten haluaisin nyt tiivistää hiukan tilannetta. Pääalueet, joita liittyvät näihin uusiin kohtiin, uusiin ehdotuksiin, niin on monia ehdotuksia, jotka eivät kuulu kompromisseihin, niin kuin se on yritin keskittyä siis EK-valiokunnan toimivaltuuksiin, kuten äsken sanoin, mutta uudet kompromissiehdotukset, josta halusin kuulla mielipiteeni, liittyvät siihen, että on otettu mukaan kohtia, jossa käsitellään lisääntyvää epätasa-arvoa eu miten se vaikuttaa EUn sosiaaliseen ja taloudelliseen rakenteeseen ja miksi tarvitaan tämäkin takia julkisia ja yksityisiä investointeja. Näin voitaisiin taistella epätasa-arvoisuutta vastaan ja toteuttaa politiikkaa, joka synnyttää työpaikkoja ja aiheuttaa kasvua. Sitten yksi toinen uusi alue liittyy työ, koulut, työpaikkakoulutukseen erityisesti raho, rahoituskysymyksissä ja digitaalisissa asioissa. Näin voidaan myös toimia epätasa-arvoista vastaan. Kyse ei ole vain tuloihin liittyvää epätasa-arvoa, vaan myös tästä yleistä sosiaalista ulkopuolisuutta tai osallistamista. Halutaan aikaan siis suurempaa oikeudenmukaisuutta myös veropolitiikkaan ja Halutaan myös tehokkaampaa veropolitiikkaa, jossa tulonjako toteutuu paremmin ja täällä käsitellään sitä, miten voidaan tehokkaammin toimia veron kiertoa ja verovilppiä vastaan. Ei ole kysymys vain EUn sisäisestä ALV-järjestelmästä. Ehdotuksenne pohjalta olen siis laatinut tällaisen tekstin näistäkin kysymyksistä. Ja vielä lopuksi Eurooppa, eurooppalainen talouspolitiikan ohjausjakso. Sehän on väline, jolla voidaan hallinnoida taloutta. Tämä liittyy työllisyyteen, kasvuun, tasa-arvoiseen politiikkaan, myös vakauspolitiikkaan. Tässäkin käytin hyväkseni eri kollegojen tarkistuksia ja olen kiinnittänyt huomiota siihen, mitä halusitte välittää näissä uusissa ehdotuksissa. Ja vielä toistan, että aina suhtaudumme tähän asiaan tai lähestymme asiaa kompromissihengessä. Olen yrittänyt ottaa mukaan varjoesitteleiden ehdotukset mahdollisuuksien rajoissa ja yhtä lailla haluan toimia tämän kokouksen ehdotusten yhteydessä. Kiitos. From EPP. Paljon kiitoksia. Nyt meillä on EPPltä edustaja Martuccello. Varjostelijana neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myöskin esittelijälle tästä työstä, jota on tehty. Ja ennen kaikkea haluaisin kiittää siitä, että esittelijä on pystynyt meille toimittamaan asiakirjat aivan kuten lupasi ennen kesätaukoa meille mitä tulee EPPn kantaan. olemme sen ilmaisneet, että me, no meillä on vielä hyvin paljon työtä tehtävänämme. Me kohtamme tässä hyvin tärkeitä argumentteja. Se tosiasia, että Euroopan työttömät kansalaiset voisivat löytää työtä tai että heidät ottaisiin mukaan järjestelmään, on Euroopan unionin sisäinen tarve ja kaikkein tärkeimpiä asioita meidän työssämme. Ja tästä syystä me pyydämme, että pitäytyisimme tämän problematiikan sisällä ilman, että me harhailisimme muihin eri teemoihin tekstissä. Meidän tarkistuksemme tukevat tätä ajatusta. Me olemme määritelleet, äh, kuinka in, investoinnin voisimme tukea työllistymistä ennen kaikkea. Me peräänkuulutamme rakenneuudistuksia työmarkkinoille. Työmarkkinoidesta pitäisi saada joustavammat, sillä työn hinta monissa Euroopan unionin jäsenmaissa on todellakin rajoittava. Me olemme korostaneet sitä, kuinka tärkeää on taata kilpailu, kilpailun toteutuminen. Me haluamme selkeitä sääntöjä, jotka tukevat kilpailua Tämä takaa dynaamiset markkinat ja mahdollisuuden sitä myötä luoda työpaikkoja. Rakenteiden täytyy olla tehokkaita ja myöskin tehokasta yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Ja meidän täytyy keskittää huomiomme tähän. Olen varma, että esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Ja hyvin suurella mielenkiinnolla odotan varjoistelijoiden keskusteluja, jotta voisimme aloittaa työn tämän kysymyksen parissa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt SND-ryhmän puolesta edustaja Ivan. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella esittelijää tehdystä työstä. Me tuemme tämän lausunnon suuntaan. Lisääntyvä eriarvoisuus Euroopan unionissa on tosiasia, eikä ole syytä keskustella siitä sen kuin rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät. On lukuisia syitä tähän ja uskoakseni ponnistelut, joita EU tekee esimerkiksi veronkierron välttämisen torjumiseksi tai sen estämiseksi, että varoja siirtyy laittomasti johti veroparatiiseihin, on hyvin tärkeää. Tämä on hyvin tärkeää. Se on tärkeää taistelua. Se on olennaista, jotta voidaan toimia sitä vastaan, että henkilöt, joilla on korkeimmat tulot, pyrkivät maksamaan mahdollisimman vähän veroja. Veroparatiisessa on valtavasti varoja sekä EUn sisällä että EUn ulkopuolella – ja me puhumme myöskin monikansallisista yrityksistä, jotka eivät maksa veroa lukuisia välineitä käyttäen ja vievät varoja EUn alueen ulkopuolelle, mikä vaikuttaa investointeihin Euroopan unionin alueella ja tätä kautta työpaikkojen luomiseen. Meidän pitäisi torjua tällaista toimintaa, pitää saada lisää varoja sekä kansalliseen, kansallisiin budjetteihin että EU-budjettiin, että voisimme tukea toimijoille edistetään koulutusta, kansanterveyttä, infrastruktuurien rakentamista, että voidaan pienentää eroja eri EUn alueiden välillä ja että luodaan työpaikkoja ja että voidaan torjua työttömyyttä ja samalla vähentää eriarvoisuutta. On monia asioita, joista voin puhua yhdessä. Minä onnittelen esittelijää tehdystä työstä vielä kerran ja odotan mielenkiinnolla yhteiskokouksiamme, jossa varustelijoiden kanssa keskustelemme tästä asiasta. Paljon kiitoksia tästä puheenvuorosta. ECR-ryhmästä en valitettavasti näe ketään. Onko todella näin? Kukaan ei halua puhua. <laughs> uh, Okei, okay. let's not assume. No, älkää kuitenkaan olettako mitään. Aldesta meillä on edustaja Tremosa, joka puhuu omasta ja Alden puolesta. Olkaa hyvä. Well, first of all, uh, we thank the... Kiitoksia ensinnäkin. Marisa Matias, Matias on tehnyt tässä hyvää työtä. Kiitokset siitä. Meillä tulee olemaan aikaa keskusteluun omassa ryhmissämme, ryhmässä me jäämme kaipaamaan monia tarkistuksia meidän jäseniltämme, jotka olisi voitu kyllä kompromississa ottaa huomioon. Tietysti me Olisimme halunneet nähdä niistä joitakin tässä mukana. Joissakin kohdin meillä on erilaisia näkemyksiä. Ajattelen sitä, mikä on paras keino vähentää epätasa-arvoisuutta, kuten ehkä tiedätte omassa ryhmässäni. Niin enemmistö jäsenistä tulee Pohjoismaista – Ja siellä on vähän erilainen näkemys siitä, mitä voidaan tehdä sosiaalisen Euroopan puolesta, miten voidaan vähentää epätasa-arvoa. Ja meidän ryhmässämme nämä ovat hyvin mielenkiintoisia keskusteluita aina, joten me haluaisimme nähdä, mikäli mahdollista, jos joitakin tarkistuksia me voitaisiin ottaa johonkin kompromisseihin mukaan, koska, koska tämä mietintö ei ole sitova, niin päälisäarvo, joka tässä voidaan saavuttaa, on saada aikaan suuri konsensus eri poliittisen ryhmien kesken parlamentissa. Muistan muutamia vuosia sitten olit esittelijänä EKP-mietinnössä ja silloin, silloin pystyimme hyvään yhteistyöhön. Olisi hyvä voida pystyä vaikuttamaan näihin kompromisseihin. Olisi hyvä löytää yhteisiä asioita eri ryhmien kesken parlamentissa. Mielestäni näin saataisiin poliittista lisäarvoa. Ja toivottavasti seuraavissa kokouksissa pystymme ainakin, tai ainakin mm, me haluaisimme päästä mukaan joihinkin kompromisseihin. Useissa kohdissa emme ole niin kaukana teidän kannastanne joissakin, kyllä, mutta ehkä seuraavan kerran, kun käsittelemme tarkistuksia, voimme äh, voidaan ehkä nähdä se, että osa tarkistuksistamme otetaan mukaan kun näitä asioita käsitellään. Kiitoksia. Thank you very much for your inter- Paljon kiitoksia tästä puheenvuorona ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä vihreästä Philip Lambert. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että olen pettynyt. En ole edustaja Matiasin niin, eh, mietintöön pettynyt, vaan pettynyt siihen, että me yhä pohdimme näitä asioita. Vuosia sen jälkeen, kun epätasa-arvoisuusongelma suorastaan räjähti silmillemme, eh, joskus 2012, kun se nyt oli, ja tuolloin IMF ja OECD ryhtyivät hyvin tosissaan töihin ja minä äh, myöskin EKPstä kuulin sanoja epätasa-arvoisuuteen liittyen, mutta täällä me toimielimessä, Euroopan toimielimessä olemme hyvin kaukana todellisesta toiminnasta ja puhumme äh, Euroopan parlamentin äh, oma-aloitteisesta mietinnöstä. Vaikeapa nyt tästä on pitemmälle mennä. Kun pohdin ihmisiä, jotka ovat ehkä kaukana tältä salista, mutta keskittyvät kasvuun. Heidän pitäisi IMFn äm, raportteja lukea. Minähän en ole itse kasvuun niin takertunut, mutta heidän pitäisi todeta, että jos he ovat niin todella huolissaan kasvusta, heidän pitäisi ehkäpä ryhtyä IMFn tietojen mukaan poistamaan epätasa-arvoisuutta. Epätasa-arvoisuus ei kosketa vain tulopuolta tai omaisuutta. Me havaitsemme, että yhteiskunnassamme saattaa olla erilaisia vuosien pituisia elinajan odotukseen liittyviä eroja eri ryhmien välillä. tämä on vaikea kyllä äh, perustella, äh, kun toteamme, että olemme epätasa-arvoisia kuolemankin edessä. Tämä on valtava ero. Ja kaukana siitä, että kaikki ihmiset olisivat samanlaisia – emme näin ajattele, mutta tässä kyseessä on oikeus. Toisin sanottuna se, että kun tarkastelemme suuria eroja, sellaisia, joita me tänään havaitsimme, ähm, esimerkiksi sellaisia, joita on ollut ennen ensimmäistä maailmansotaa, tulojen ja omaisuuden erojen sekä elinajan odotuksen suhteen. Meidän täytyy pohtia, elämmekö me nyt tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, yhteiskunnassa, Eh, jos minä nyt Martin Wolfin sanoja Financial Timesista mm, lainaamme, epätasarvon poistaminen tukee demokratiaa sillä, kun meillä on suuria epätasa-arvoisuuksia tulojen ja omaisuuden suhteen, on aivan selvää, että kyseessä ei ole enää demokratia. Demokratiahan tarkoittaa sitä, että kansa hallitsee kansan kautta kansan eduksi. Kyseessä ei ole mikään pari kolme prosenttia kansasta, ja siksi on vaikea perustella sitä, että politiikka on demokraattista, jos se hyödyttää, kuten rahoituskriisin aikana, vain pientä murtoosaa kansalaisista. Ja tässä yhteydessä Martuccello, joka juuri poistui puheenvuoronsa jälkeen, mm, voisi kuulla, kyllä, minusta on hämmästyttävää kuulla tällaisia puheenvuoroja, että me riittää korjata työmarkkinat, jos ihmiset saavat työpaikkoja ja kaikki korjaantuu. Nimenomaisesti epätasa-arvoisuus on jotakin, mitä syntyy rakenteissa. Eiväthän epätasa-arvoisuudet ole mitään ilmastonmuutoksen tai jonkin lämpötilan tai muun ilmiön aiheuttamia ominaisuuksia. Jos 30 vuotta meillä on ollut epätasa-arvoisuutta, jossain vaiheessa olemme tietyn poliittisen päätöksen tehneet. Ja tämä päätös todellakin on se, että olemme kaikkien solidaarisuuden mekanismeja heikentäneet jäsenmaissa. Tämä liittyy myöskin kollektiivisen vastuun äh, heikentämiseen, työn tekijöiden neuvottelu, voiman vähentämiseen, pääoman valtaan. Tämähän on todellisuutta. Jos kuulemme vielä kerran, että jos kaikki tekevät töitä, meillä olisi nyt oikeutta voisin sanoa herra Martuccellolle, että todellinen työttömyysprosentti hipoo 55 prosenttia Italiassa. Haluaisin kuulla, kuinka me yksinkertaisesti rakennuudistuksia voimme tehdä tällaisessa maassa vain jonkin jouston lisäämisellä työmarkkinoilla. Ei mikään jousto tuota lisää kylliksi lisää työpaikkoja Italiassa. Tämä on pakko todeta, me tarvitsemme uusia uudistuksia tämän lisäksi uudistuksia, jotka toimivat niin, että kaikki ihmiset ihmisarvoisesti voisivat elää. Ja tässä täytyy sanoa, että Italiassa ja Espanjassa ja hyvin monissa maissa nuori sukupolvi Euroopassa ei enää pysty uskomaan lupauksen siitä, että saisi kestävän ja arvokkaan työpaikan. Ja täytyy muistuttaa myöskin siitä, että kun me luomme näitä nollatuntisia työpaikkoja tai minityöpaikkoja, olen pahoillani, että tämä tuottaa ihmiset, jotka nimellisesti käyvät töissä, mutta todellisuudessa he ovat köyhiä. He ovat täysin varattomassa tilanteessa, he eivät ole ihmisarvoisessa tilanteessa. Ja tämä liittyy siihen, mitä Marisa on sanonut. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siinä, että meidän täytyy ottaa tässä se, mikä on hyödyksi ja ottaa ALDE-ryhmän huomioita myöskin. Ja hyvä puheenjohtaja, yhteenvetona on aivan välttämätöntä, että Euroopan unioni asettaa oikeuden kysymyksen ja siis epätasa-arvon vähentämisen julkisen politiikan keskiöön, esimerkiksi Euroopan talouden ohjausjakson keskiöön. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Täällä oli muutamia kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoroa. En tiedä kuitenkaan, haluaako joku nyt puheenvuoron ilman niin puheenlistaa, joten voisin palata esittelijään. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Tietenkin haluan vastata jäsenille täällä salissa varjo estä kokous tulee olemaan keskiviikkona. Silloin on myös tilaisuus puhua näistä kysymyksistä vielä pidempään. Tietenkin minulla olisi sanottavaa EPPlle SD-ryhmälle, mutta koska he eivät ole enää paikalla, niin en käytä nyt tähän aikaan. Niin, se mitä Ramon sanoi tarkistuksista. Ensin sanoisin, että kaikki tarkoitukset eivät suinkaan löydy kompromissista. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, eikä niitä otettaisi huomioon, joistakin äänestään itsenäisesti ja jotkut saavat omat itsenäiset kohtansa. Jotkut eivät ole mukana kompromisseissa, koska eivät sovi, sopivat siihen, että ne vo, niistä voidaan äänestää yksin. Ja Jotkut taas ovat vastoin sitä, mitä minun mielestäni kompromissin pitäisi edustaa tässä asiassa, tässä lausunnossa. En puhunut liberaalien tarkistuksista, on muitakin, joita on tehty ja jotka mielestäni nyt sanon, että ei nyt sopisi ollenkaan kompromissiin, mutta kuitenkin keskiviikkona voimme sitten paremmin keskustella näistä asioista vielä. Ja miten nämä voitaisiin ottaa mukaan ja silloin voin myös sanoa, mitä tarkistuksia en pidä hyväksyttävinä. Sitten mitä tulee Filipin kommentteihin, olen täysin samaa mieltä. Tämä asia on ollut esillä jo niin pitkään, että tästä on tullut ihan naurettavaa. Tämä on niin olennaisin tärkeä kysymys kuitenkin, mutta mielestäni Tämä on vielä suurempi syy työstää asiaa nyt ja ottaa parlamenttina kantaa ja todeta, että on tarvetta puuttua asiaan, jos mitään tai varsin vähän on tehty. Puuttuu keskustelua, puuttuu tutkimustietoakin, joten uskon, että meidän pitäisi koota kompromissiteksti niillä alueilla, jotka äsken mainitsin, erityisesti tärkeänä näen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja demokratian. Jos teillä on vielä uusia ehdotuksia tästä keskiviikkoon, niin olisin iloinen, jos saisin ne kirjallisessa muodossaan. Jos ei, niin käytän tätä, näitä tekstejä, joita olen saanut, ja kokoan niistä uuden tekstin keskiviikoksi. Ja yritän sitten selventää joitakin kysymyksiä enkä nyt viittaa siihen, mitä liberaalit sanovat. Äh, kiitoksia Maria Tämä onkin kokouksemme päätös. 25. päivä meillä on servokokous ja kolme päivää myöhemmin äänestys 28. päivä syyskuuta ja sitten asiasta äänestetään täysistunnossa marraskuussa. Paljon kiitoksia. Näin pääsimme esityslistamme päätökseen. Meillä ei ollut muuta asioita tietääkseni ja 25. syyskuuta maanantaina kello 15 kokoonnumme seuraavan kerran. Paljon kiitoksia ja hyvää iltaa kaikille.